olette saaneet puhe- puheenjohtajakokouksen laatimaan esityslistan 137 artiklan mukaan eh, parlamentin työjärjestyksessä. Vahvistamme esityslistan maanantai. Onko maanantaille huomioita? Menemme siis päivä kerrallaan. En näe huomioita. Maanantai on vahvistettu. Torstai, äh, anteeksi, tiistai. Onko tiistaista huomioita? Haitin aikaisten tapahtumien johdosta ja sen jälkeen, kun olen poliittisia ryhmiä konsultoinut, niin seuraavat torstai mulle siirretään komission Otetaan se iltapäivällä tämä Haitin tilalle ensimmäiseksi ja sitten korkean edustajan ulkoisen ja turvallisuuspolitiikan ja komission varapuheenjohtajan julkilausuma. Ja samaan aikaan siirretään tiistailta torstai-aamulle korkean edustajan julkilausuma siis Tunisian välistä suhteesta. on siis näiden kahden kohdan muutos Haiti tiistaina, Tunisia-asia torstaina. Onko tähän huomiota ennen huomiota? Niin, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Totta kai mekin toivotamme kaikkea hyvää tässä uudelle vuodelle. Kysyn, että pää- tuletteko takaisin vielä tähän Haitin päätöslauselmaan? koska me ehdotamme siihen päätöslauselmaa, mutta siitä on tarkoitus tehdä sitten helmikuussa päätös. Näin on. Se on seuraavassa kohdassa. Siihen palaamme kohta. Ei ollut vastalauseet, joten muutos. Haiti tiistaina ja Tunisia torstaina. Seuraava asia. Koskee Haiti-keskustelua.